siirtämisestä Kiinaan. Keskustelun aloittaa komission jäsen komission nimissä. Olkaa hyvä, komission jäsen Bultz. Mr. President and honorable... Hyvä puhemies. Arvoisat jäsenet, tietosuoja on perusoikeus EU:ssa. Ja tämä on totta myös silloin, kun henkilötietoja mm, annetaan EUn ulkopuolelle. Tämä parlamentti on ollut avainasemassa äh, tietosuojafoorumissa, joka mm, koko päättyy vuonna 2018 lopussa, joka on vahvistanut kaikkien oikeutta tietosuojaan. Kiina ei ole säätänyt lakeja henkilötietojen suojaksi ja tämänhetkisen tietosuojalainsäädännön puitteissa tietojen siirto maihin, jotka eivät varmista riittävää suojan tasoa, on mahdollista vain siinä tapauksessa, että EU-tietojen viejä tarjoaa riittävät suojalausekkeet näiden asetusten puitteissa. Nämä suojalausekkeet sisältävät välineitä, kuten esimerkiksi standardisopimuslausekkeita tai sitovia yrityssäännöksiä, jotka erityisesti liittyvät pilvipalvelimeen. Nyt ja tulevaisuudessa tietosuojalainsäädännön valvonta jää kansallisten tietosuojavalvontaviranomaisten toimeksi ja tuomioistuimen toimeksi. Näin, nämä voivat tehokkaasti päättää asioista ja voivat myöskin estää tietojen py- poispyyhinnän tai ottaa käyttöön väliaikaisen tai lopullisen tietojen prosessointikiellon. Vaikka komissio ei ollut mukana Kiinan kanssa kahdenvälisissä sopimuksissa, komissio kuitenkin on mukana APEKin kanssa, jossa, jonka jäsen myös Kiina on ja olemme käsitelleet näitä asioita sen puitteissa. Erityisesti EU on mukana vuoropuhelussa APEKin kanssa, jossa se pyrkii selvittämään EU-lainsäädännön vaatimuksia yrityslainsäädännön sitomiseen näihin kysymyksiin ja kansainvälisen tiedon siirtämiseen tietojen paikannusvaatimukset ja näihin liittyvät eh, kysymykset ovat tärkeitä, kuten myöskin se, millä tavalla tietoja siirretään EU-sta Kiinaan. Kaikki, tämän tyyppinen tietojen saanti menee pidemmälle kuin mitä tietoturva edellyttäisi ja näin ollen ne ovat laittomia, kun niitä siirretään Kiinaan. EU-jäsenvaltioiden valvontaviranomaisten toimivallan alaisuuteen siis kuuluu eh, tämä toiminta. Kiina on hyväksynyt ja ehdottanut lainsäädäntöä, jotka liittyvät tietoverkkoturvallisuuteen ja kansalliseen turvallisuuteen viimeisen puolentoista vuoden aikana. Komissio on mielellään kommentoinut niitä ja kannattaa Kiinan ponnistuksia vahvistaa avoimuutta lainsäädäntöprosessissa. Komissio on tehnyt Kiinalle selväksi sen, että maailmanlaajuisten yritysten täytyy kyetä siirtämään ja mahdollisesti myös varastoimaan henkilötietoja eri paikoissa kaupallisissa ja turvallisuus, kuten myöskin valvontatarkoituksissa. Kiinan turvallisuushuolet, jotka liittyvät tietoverkkoturvallisuuteen, pitäisi ottaa esille oikeasuhtaisella tavalla, joka ei luo tarpeettomia markkinoille pääsyn esteitä tai poikkeaa VTO-sitoumuksista. Kiitoksia. Kiitos komission jäsen Bulls. Nyt on vuorossa keskustelu. Aluksi kollega Foss, yksi minuutti. Kollega Foss. Kollega Foss, no nyt. Kiitos, kiitos puhemies, rouva komission jäsen Kuten te jo mainitsitte, Kiinan kanssa ollaan kaukana asianmukaisesta suojan tasosta, kun on kysymys henkilötiedoista. Tämä on asioista parhaan neuvottelemme Yhdysvaltojen kanssa ja henkilötietojen siirtäminen Kiinaan on kuitenkin samaan aikaan todellisuutta pilvilaskennan ja, ja esimerkiksi Alibaba eh, internetkaupan välittäjän kautta ja monet kollegat ja asiat, jatkuvat aktivistit eivät kuitenkaan ole puuttuneet asiaan mitenkään. Sen sijaan Yhdysvaltain tapauksessa tätä jatkuvasti mainitaan. Siitä huolimatta esittäisin kysymyksen teille komissiolle. Miten voidaan varmistaa, että tietosuojastandardit, jotka liittyvät tietojen siirtämiseen, kun, ne, kun on kysymys henkilötiedoista, miten nämä voidaan pysäyttää tai niitä voidaan noudattaa ja miten voidaan tietosuojan viranomaisia ja Tietoisia valtuutettuja, jotka ovat vastuussa näistä asioista tällä hetkellä, miten heille voidaan antaa parempi rooli kuin tähän asti, koska uskon, että tähän asti on tapahtunut asiassa kovin vähän. Kiitos. Kiitos. Ja nyt kolme minuuttia, herra Mamikins. Thank you very much, dear Ms. Commissioner. Paljon kiitoksia, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Uusi tietosuojamalli ei vielä Kiinassa ole käytössä Kiinalla ei ole tietojen keruuseen, säilytykseen ja välitykseen liittyvää nimenomaista lainsäädäntöä henkilötietojen osalta. Kiina ei ole tehnyt mitään sopimusta Euroopan unionin kanssa tai Euroopan unionin ja Yhdysvaltain sopimuksen kaltaisia sopimuksia. Euroopan unionin tietosuojamalli ei ole kansainvälinen standardi. Kiina ja Euroopan unioni ovat erilaisia suhtautumisessaan henkilötietoihin tietojen vastaanottaja Kiinassa ei ole yksittäinen henkilö, kuten Euroopan unionissa, vaan kuluttaja. Kiinassa ei ole mitään virastoa tai valtiollista toimia, joka henkilötietosuojaa seuraa. Viimeisten vuosien aikana Kiina on ryhtynyt moniin tietosuojatoimiin aloitteisiin. Näitä aloitteita tulee nyt testata. Kaupalliset ja muut suhteet äh, täytyy käsitellä myöskin tietosuojan osalta ja poliittisia suosituksia pitäisi ulottaa myöskin Kiinaan. Kiinalla on mahdollisuus osoittaa, että sen hiljattaiset tietosuojaponnistukset ovat osa kestävää politiikkaa, eivätkä vain tekosyy saada ulkoista ja sisäistä tietoa, tietoa enemmän Kiinaan käsittelyyn. Meidän täytyy tarkastella perustietosuojakysymyksiä, eh, toisekseen perusoikeuksia tietosuojan osalta, kolmannekseen näiden sääntöjen eh, toimeenpanomekanismeja. Hyvät kollegat, Euroopan unionin ja Kiinan väliset suhteet henkilö tietosuojan osalta joutuvat ylittämään monia esteitä, mutta jos molemmat osapuolet todellakin ne haluavat ylittää, voimme onnistua. Paljon kiitoksia. Kiitos. Nyt kollega von Storch, yksi minuutti. Ja, danke sehr, Herr Präsident. Kiitos puhemies, komission jäsen täysistunnossa me nyt vielä keskustelemme sitten standardeista, liittyvät henkilötietojen siirtämiseen Kiinaan. Me vaihtoehto Saksalle vaanimme tietosuojaa periaateohjelmassamme. Tietosuoja on asia, jota pidettävä suuressa arvossa ja sen vaikutus on laittava koskemaan kaikkia henkilötietoja. Vapaa mielipiteen ilmaiseminen ja henkilön kohtainen toiminta edellyttää voimakasta henkilötietoa 6.10.2010 tehtiin päätös, joka liittyy henkilökohtaiseen tietojen suojaan. Siinä ne asiat päätöskohtaisesti ja siinä tietojen etsiminen ja tietojen suojeleminen oikeuden periaatteen mukaisesti on hyvin tärkeää ja se vaikuttaa kansalaisten luottamukseen. Jos kansalaisten luottamus katoaa, kansalaiset päättävät sitten erota Euroopan unionista. Meidän pitää niin Yhdysvallan tapauksessakin, vaan myös Kiinan tapauksessa mitä voimakkaimpia tietosuojanormeja. Ja nyt minuutti kollega Zdechovski. Pane předsedající, vážená paní komisařko, vážení kolegové, je škoda, že to... Hyvä komissaari, hyvät kollegat. On todella sääli, että tämä erittäin mielenkiintoinen aihe on esityslistalla vasta nyt, kun parlamentti on miltei tyhjillään. ja tähän eivät erityisesti mediakaan kiinnitä huomiota. Tsekin tasavalta on yksi tärkeimmistä kauppakumppaneista muun Euroopan unionin kanssa ja se kehittelee nopeasti taloudellista ja kulttuurista yhteistyötä. Se on tuonut mukanaan myös tietojen siirtojen määrän lisäämistä, mukaan lukien henkilötiedot. Mielestäni se saattaisi olla mahdollisesti vaarallista, koska esimerkiksi Kiinalla ei ole minkäännäköistä lainsäädäntöä jossa puhuttaisiin tietojen varastoinnista, sen siirtämisestä tai prosessoinnista. Tämä on puute, joka on todellinen vaara Euroopan unionille ja sen kansalaisille. Siitä syystä, hyvä komissaari, meidän täytyy suojella sitä, että tietojen siirtäminen EUn ja Kiinan välillä noudattaa EU-lainsäädäntöä. Kiitos kollega Stechowski ja nyt kollega Kelli yksi minuutti. Uh, the commission... Kiitoksia puhemies. Komissio viittasi tietosuojakysymykseen, uh, kuten Jan Albrecht ja kollegamme edustaja Voss. Minä olen käsitellyt aikaisemmalla kaudella tietosuojakysymyksiä ja sitä, kuinka voidaan suoda kylliksi suojaa Euroopan unionin kansalaisille. Meillä on luonnollisesti Safe Harbor-sopimus Yhdysvaltain kanssa, joka nyt Privacy Shield korvaa. Kaikissa näissä töissä me ehkä jätimme Kiinan kysymyksen syrjään. Heidän tietosuojan tasonsa on aivan riittämätön Euroopan unionin kansalaisten tietosuojan osalta. Tämä on selvää. Samaan aikaan meillä on yhä kasvava tietovirtaa Kiinaan, kiinalaisia tuotteita, ohjelmia, e-kauppaa ja sosiaalisia verkostoja käytetään yhä enemmän. Siksi on elintärkeää, että me teemme yhteistyötä kiinalaisten kanssa ja pyrimme jossakin määrin Privacy Shield kaltaisen järjestelmän luomaan, jotta Euroopan unionin kansalaisten henkilötietoja suojattaisiin. Kiitoksia. Kiitos, kollega Kelly. Ja nyt menettelemään puhujalistaa. Aluksi kollega Caputo. Grazie, presidente. La Cina non... Kiitos, puhemies. Kiina ei ole ottanut mitäänlaisia sääntöjä käyttöön, jotka koskevat henkilötietojen siirtämistä. Siellä ei sopimusta EUn kanssa, mutta Euroopan unionin sisällä on äh, olemassa sääntöjä, jotka ovat olla maailmanlaajuisia standardeja, mutta kuitenkin tietojen välittäminen maille, joilla ole tiukkoja sääntöjä, jotka liittyvät yksityisyyteen tai tiedon vaihtoon, niin pitäisi olla varovainen, koska se voi todellakin vaarallista ennen kaikkea pilvilaskennan aikana. Kiina harjoittaa aggressiivista kauppapolitiikkaa ja mm, ajattelen kaikkia internetissä toimivia toimijoita vastaan. Haluamme. Meidän täytyy tietojen suojasta huolehtia Euroopan kansalaisten osalta, on kysymys Kiinasta. Kiitos kollega Kaputo. Ja nyt kollega Zambatski, yksi minuutti. Kiitoksia. EU pyrkii syventämään kauppasuhteitaan tasaveroisen kohtelun pohjalta. Meillä on asetus, joka koskee henkilötietoja, mutta siinä on tiettyjä aukkoja. Minä suhtaudun kyllä hieman skeptisesti tähän. Minusta meidän tulisi parantaa lainsäädäntöämme, kun kysymys on tietojen suojasta. Ja minun uskoakseni kolmansien maiden etujen ei tulisi puuttua meidän toimintaamme. Olisi hiukan holtitonta tarjota vapaa pääsy henkilötietoihin ilman riittävää turvallisuustasoa. Kiitoksia. Kiitos. Ja nyt lopuksi kollega Jakovčić. Paljon kiitoksia, hyvä puhemies. Meidän kauppamme Kiinan kanssa jatkuu ja kasvaa yhä monimutkaisemmaksi ja suuremmaksi. Luonnollisesti tämänkaltainen liiketoiminta, suhde, sellaisen maan kanssa, jolla ei ole tiedon suojelun kerran tai säilytyksen suhteen standardeja on ongelmallista. Me törmämme näihin ongelmiin emme vain Kiinan kanssa, vaan monien muidenkin maiden kanssa, sillä tietosuoja, meidän kansalaistamme tietosuoja on jotakin, mikä meille on hyvin tärkeää. Haluaisinkin tässä yhteydessä ehdottaa, että emme kerralla keskustelisi Kiinaan siirrettävästä tiedosta ja toisaalla Yhdysvaltoihin siirrettävästä tiedosta. Miksipä emme Yhdysvaltojen ja muiden kumppaneiden kanssa pyrkisi luomaan kyberneettisen turvallisuuden perusperiaatteita ympäri maailmaa. Me tarvitsemme fyysistä turvallisuutta, mutta kyberneettistä turvallisuutta myöskin, enkä näe mitään syytä sille, miksi emme toimisi välittömästi näin. Nyt niin, päättyy menetelmän puhelistaa ja vielä kerran komission puolesta komission jäsen Bultz. President... Puhemies, arvoisat jäsenet, kiitoksia hyvin hyödyllisestä eh, panoksesta käytävään keskusteluun. On selvää, että tämän digitaalinen maailma rajat ylittävät tiedonvirrat ovat välttämättömiä taloudelle, yrityksille ja yhteiskunnalle. Meidän pitää erityisesti kiinnittää huomiota henkilötietojen siirtämiseen. Kansalaisen oikeudet, niin kuin ne on määritelty eri asiakirjoissa ja sekundarisessa lainsäädännössä, ovat sellaisia, että ne pitää kunnioittaa täysin. Tässä mielessä on tärkeää korostaa sitä, että kun puuttuu asianmukaista henkilötietojen siirtämistä, asemmistolainsäädäntöä silloin henkilötietojen niin siirtäminen voi tapahtua vain silloin, kun on olemassa asianmukaisia suojatoimia, joita käyttää tiedon vie. Tällaiset suojatoimet voidaan antaa luomalla rakent- sopimuksellisia rakenteita, jotka sitovat tiedon viejää ja vastaanottajaa. Nämä merkitsevät velvoitteita ja koska sisältävät myöskin turvallisuustoimia ja sitten, että on todellakin toimenpiteillä suojellaan henkilökohtaisia tietoja – vahingossa tapahtuvalta tai tietoisesti tapahtuvalta menetykseltä tai sitä, että paljastetaan niitä tietoja tai annetaan niitä jonkun käyttöön. Kysymys on myöskin arkaluontoista ja pitää olla myöskin ilmoituksia siltä tietojen toimittamisesta tai jos tapahtuu jotakin luvatonta tietojen äh, saataville asettamista, niin äh, tähän täytyy myöskin liittyä se, miten suojellaan henkilökohtaista tietoa tai kysymys on myöskin säännöstä, liittyvä tieto liittyviin korvauksiin, jos näitä rikkomuksia tapahtuu. Täytyy myöskin vaatia sitä, että EUn tietoasioita käsittelevillä henkilöillä on mahdollisuus kiinnittää huomiota näihin sopimuksellisiin lausekkeisiin, jonkun kolmansista osapuolista ennen kuin tietosuojaviranomaiset tai jäsenvaltion tuomioistuin, josta tietoa on viety, on luotu. Mitä tulee tiedonsiirtoon eri yksikköjen välillä silloin, kun on kysymys monikansallisesta yritysryhmästä, valvojat voivat luottaa sitoviin yrityksiä koskeviin sääntöihin, jotka ovat pantavissa toimeen Euroopan unionissa. Yksilöt, jotka, joiden tieto on käsitelty tässä yritysryhmässä, heitä voidaan katsoa kolmanneksi osapuoleksi, joka voi vaatia näiden sääntöjen noudattamista mm, tietosuojaviranomaisten yhteydessä tai käynnistää toimia jäsenvaltion tuomioistuimessa. Useimmissa valtioissa tämän direktiivin ja sitten siis omaan lainsäädäntöön tällaisten tiedonkäsittelyyksikköjen PCRien täytyy antaa valtuutus niissä maissa, joissa tämä, jos tämä monikansallinen yritys aikoo viedä tietoa. Joten Euroopan komissio siis edelleenkin tulee käymään vuoropuhelua Kiinan ja muiden kansallisten kumppaneiden kanssa Aasiassa, Pohjois- ja Etelä-Amerikassa, niiden vakaiden periaatteiden edistämistä, joka koskevat tiedon virtaa ja henkilötietojen suojelua. Kiitos. Kiitos kollega Bultz. Keskustelu on päättynyt komission julkilausumassa, joka koskee henkilötietojen esittämistä Kiinaan. Seuraava kohta, viimeinen kohta,